I think we are very quiet committee. Kollegat, tänä aamuna meillä on aika hiljainen valiokunta. Taitaa olla viimeinen päivä. And I've seen the parliament is quiet. Parlamentissakin on aika hiljaista. Kollegat ovat kenties lähteneet jo kotia kohti ennen Naton huippukokousta välttääkseen liikennekaauksen. Kenties nyt käynnistämme kokouksemme ja siirrymme kohtaan 12 esityslistalla. Vaikkakin meitä on vähän paikalla, aihe on kuitenkin tärkeä. Keskustelemme ö, kehitysavusta koulutuksen alalla. Koulutushan on yksi kestävän kehityksen päätavoitteista. Haluamme laadukasta, osallistavaa koulutusta, elinikäistä oppimista kaikille. Viime vuosina olemme saaneet edistystä aikaan Yhä useampi lapsi pääsee jo kouluun, mutta erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ongelmana on koulutuksen laatu. 87 prosenttia peruskoulutusikäisistä lapsista ei pääse esimerkiksi lukutaidossa minimitasolle. Koulutuskomissio on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä 89 miljardia dollaria tarvittaisiin koulutusinvestointeina joka vuosi Tällä hetkellä investoimme vain 16 miljardia dollaria, vaikka haasteet ovat tätä mittaluokkaa. EU on sitoutunut käyttämään ainakin 20 prosenttia virallisesta kehitysavustaan sosiaalisen osallistamisen ja ihmisen kehitykseen. Tämä sisältää myös koulutuksen ja terveydenhuollon. Esittelijämme Vincent Pion kertoo tästä hetken kuluttua. Kun olen perehtynyt tuoreisiin lukuihin kehitysavusta ja sen kehityksestä, niin äh, varojen määrä on pienentynyt koulutuksen suhteen, erityisesti Afrikassa. Kun huomioimme, että nuorten ja lasten määrä kasvaa, niin luonnollisesti he tarvitsevat myös koulutuksen jälkeen työpaikkoja. Tämä on myös korkean edustajan mm, prioriteetti ja Abidjanin huippukokouksessa keskusteltiin juuri tästä. Jotkut ovat toimineet paikan päälläkin kentällä. Olemme vierailleet Afrikassa ja olemme perehtyneet naapurustomme tilanteeseen. Koulutuksen laatu ja oppilaiden määrä, siis niiden oppilaiden, jotka pääsevät koulutuksen pariin, on hyvin tärkeää. Myös opettajakoulutuksen laatu on keskeinen kysymys. Näin ollen tämä on yksi viimeisimmistä mietinnöistä, joka parlamentti laatii. Meidän täytyy varmistaa, että tuleva parlamentti käsittelee tätä kysymystä asianmukaisesti. Ja sitten edustaja Vincent Pijun, esittelijämme. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt lomat ovat jo aivan kulman takana. Minulle on kuitenkin tarjottu mahdollisuutta esitellä mietintöluonnosta, vaikkakaan henkilökohtaisesti se tiedä, ei voi olla paikalla. Tässä mietinnössä Minun mielestäni on kyse aivan välttämättömästä mietinnöstä. Koulutuksessa on kyse paljon, paljosta muustakin. Puhumme demokratiasta, talouskehityksestä, turvallisuudesta suorastaan. Usein kaikki tämä toteutuu koulutuksen kautta. Kyse on koulutuksesta, jota tarjoamme lapsille, nuorille ja kansalaisille. Vaikkakin muutos on ollut havaittavissa vuodesta 2016 lähtien, niin koulutusalan kehitysapu on huomattavalla tavalla vähentynyt ennen vuotta 2016 kymmenen vuoden kaudella. Sitoumukset vuodelta 2016 eivät nekään johda toivottuun tulokseen. On erilaisia ongelmia, paradokseja tällä alalla edessämme. Jos me haluamme päästä tavoitteisiin, jotka itse olemme määritelleet, niin pitäisi moninkertaistaa kehitysapu ja kestävän kehityksen tavoitteen neljä sitoumukset. Pitäisi siis kertoa kuudella tämän avun määrä tämän päiväisistä luvuista vuoteen 2030 mennessä. Me emme ole siis oikealla tiellä. Yritämme ottaa tätä viivettä kiinni. Puheet ja teot eivät kohtaa. Tästä koituu huomattavia riskejä, erityisesti Afrikassa, kun ei käytetä tarvittavia varoja näihin toimiin. Ja komission kanssa olemme tämän työn alusta lähtien käyneet näkemysten vaihtoa. Komissio viimeisimmässä koulutusalan tiedonannossaan äh, antoi tietoja vuonna 2002. Olisi hyödyllistä, että tässä saisimme päivitettyä tietoa 2010 hän tehtiin työasiakirja ja todellakin viimeinen koulutusalan tiedonanto on vuodelta 2002. Siitä on jo 16 vuotta. 16 vuotta on pitkä aika ja asiat etenevät. Tavoite on hyvin yksinkertainen. Halusin laatia mietinnön, joka toisi esiin selkeitä peruslinjauksia, joita yksimielisesti voitaisiin tukea, tai ainakin hyvin suurella enemmistöllä voitaisiin tukea parlamentissa ja poliittisissa ryhmissä. Näin meidän viestimme tulisi kuulluksi. Emme halua lisätä yksityiskohtia yksityiskohtien päälle, vaan haluamme nimenomaan tuoda esille voimakkaasti tiettyjä peruslinjauksia, joista olemme samaa mieltä. Toisin kuin tavanomaista on, olen halunnut jo ennen keskusteluja tavata varjoesittelijät. Varjoesittelijät muista ryhmistä ovat siis kokoontuneet kanssani, jotta voimme yhdessä määritellä prioriteetit. Tässä vaiheessa totean jo, että tämähän ei ole minun ensimmäinen kauteni Euroopan parlamentissa, mutta Minusta tarkistusten kautta ja pitkän ajan kautta tekstin laatu pikemminkin vääristyy, ei se siitä välttämättä aina parane. Joskus täysistuntovaiheessa tekstin luonne on jo muuttunut ja unohtuu ikään kuin sen al- alkuperäinen perusajatus. Ensimmäisenä tärkeänä ajatuksena, joka meitä kaikkia yhdistää, on se, että asetamme koulutuksen kes- kehityspolitiikan keskiöön. Yksinkertainen ajatus. meillä on tarvetta saada yksinkertaisempia indikaattoreita koulutuksen alalta. Näin voisimme ymmärtää paremmin sen, mitä koulutus tarkoittaa tässä yleisessä kehyksessä. Pyydämme unionia ja jäsenvaltioita käyttämään ne varat, joita olemme halunneet asettaa kehitysavun koulutustoimien käyttöön, eli 10 prosenttia vuoteen 2024 ja 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä on minusta välttämätöntä. Pyydämme komissiota päivittämään tiedonantonsa koulutuksesta. varmaankin tarvitaan myös muita innovatiivisia rahoituslähteitä kuin pelkästään julkinen virallinen kehitysapu. Tässäkin täytyy olla valppaana ja varovainen. Kun ajattelemme, mitä nämä uudet rahoituslähteet voisivat olla. On tiettyjä aloitteita tehty, jotka voivat olla kilpailevassa asemassa verrattuna jo olemassa olevaan. Eli ensin koulutus on nähtävä painopisteenä kehitysapupolitiikassa. On määriteltävä tavoitteet, myös toimintatapa. Komissiossa tällä hetkellä tällaista ei vielä ole. Sitten täytyy määritellä myös painopisteet. Tällä hetkellä mm, mm vähän ryntäillään joka suuntaan. Kun olen koulutusministerinä tavannut komission ehdokkaita, niin olen havainnut, että tässä on hieman ongelmia, kun ajatellaan peruskoulutusta ja toisaalta ammattijohtavaa koulutusta. Totta kai eh, kannatan sitä, että työllistettävyys on keskeistä ja tarvitaan ammattikoulutusta. Eli tämä ei ole mikään ideologinen kannanotto, mutta kun kyse on eh, luku- ja kirjoitustaidosta viisivuotiaana, niin eihän tämä liity mitenkään eh, ammattikoulutukseen. Eli maksuttomuuden periaate peruskoulutuksessa on oleellista. Totta kai jäsenvaltioissa on erilaisia yksityisiä vaihtoehtoja. Vanhempien valinnoistahan tässä on kyse. Ei ole mitään monopolia mutta YK on perussopimuksiin on kirjattu tämä perustavoite siitä, että peruskoulutuksen on oltava maksutonta silloin, kun kyse on todellakin peruskoulutuksesta. Näin ollen meidän on siis määriteltävä painopisteet. Ja nämä kaksi painopistettä on varsin perinteisiä, mutta aina niitä ei noudateta. Ensinnäkin se, että peruskoulutus on laadukasta, osallistavaa, niin kuin sanotaan, eli ketään ei jätetä syrjään. Ei tyttöjä, ei vammaisia, ei uskonnollista tai etnistä syrjintää ja niin edelleen. Ja toiseksi tuemme eh, niitä maita, jotka ovat eh, kaikista heikoimpia, vähemmän kehittyneitä. Nämä ovat ne pääpainopisteet. Eli mm, jos ei ole perustaa, niin eihän sen jälkeen voi rakentaa mitään sen pohjalle. Eli ensin täytyy luoda perusta. Aivan niin kuin puhemieskin on sanonut, eh, ongelmana monissa maissa on juuri se, että, että meillä on oltava tämä perusta, on oltava luku- ja kirjoitustaito ja sitten on tämä sosiaalistuminen vielä, joka toteutuu perusopetuksen kautta. Eli perusta siis tarvitaan. Ja toiseksi on kohdistettava toimet kaikista vähiten kehittyneisiin maihin. Ne tarvitsevat eniten apuamme. Meidän täytyy hyvin selkeästi todeta, että ja näin tässä mietintöluonnoksessa teenkin. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Puolet koulutustuesta on käytettävä peruskoulutukseen ja 40 prosenttia unionin tuesta vähiten kehittyneille maille. Minusta tämä voisi olla se toinen painopiste koulutuksen alalla. Tähän ei tietenkään pidä sotkea aivan kaikkea Muutoin linjamme ei ole selkeä ja syntyy epäselvyyttä ja sitten syntyy kilpailevia pyrkimyksiä. Sitten täytyy muistaa myös tuen laatu. On kehitettävä arviointeja koulutusjärjestelmien suhteen. Tämä on aivan oleellista. Hyvin usein koulutusalalla on ollut ongelmia arvioida sitä, mitä toteutetaan ja minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Eli kyse on tuen ehdoista, ehdollisuudesta. Meidän on voitava paljon paremmin arvioida koulutusjärjestelmien toimintaa. Näin ollen tutkimus, tietojen keruu, luotettavien arviointivälineiden käyttö ovat tärkeitä. Ja toiseksi Maailmanpankki, koulutusohjelmat ja komissiokin kumppaneinamme ovat todenneet, että täytyy pyrkiä parempaan koordinointiin. Tilanne toki on parantunut paikallisella tasolla esimerkiksi, kun ajatellaan tuen saajia. Näistä kysymyksistähän käydään keskustelua. Kollegat ovat saaneet muutosehdotuksia esimerkiksi avunsaajajärjestöiltä. Eli on tämä budjettituki. Minä tuen budjettitukea niin, että ei voi olla niin, että humanitaariset järjestöt vastaavat pitkällä aikavälillä koulutusjärjestelmistä, vaan pitää auttaa valtioita saamaan aikaiseksi koulutusjärjestelmän. Eihän tämä muuten voi toimia. Budjettituki näin ollen on ensisijainen. Luonnollisesti tietyin ehdoin puhuin juuri arvioinnista, avoimuudesta, eh, kansalaisyhteiskunnan huomioimisesta ja meillä on tietyt pääperiaatteet, esimerkiksi opettajien koulutus ja niin edelleen. Tämän tulisi kuitenkin olla tavoitteena. Budjettituki ja toiseksi, silloin kun se on mahdollista, siis budjettitukea ja kun katsomme terveydenhuoltoa, niin pitäisi tukea myös tätä maailmanlaajuista koulutusalan yhteistyötä. Tulee kehittää monenvälisiä järjestöjä, jotka tällä hetkellä kuitenkin toimivat aina vain paremmin. Näin saamme tuen laatuun parannusta, budjettitukea, arviointien parantumista ja monenvälisiä organisaatioita – niitä tulee pitää prioriteetteina. Tässä ovat mietinnön päälinjaukset. Uskoisin, että näkemysten vaihtojen pohjalta tähän mennessä voisimme välittää aika lailla yksimielisen viestin, ei, ei tietenkään mitenkään ideologista viestiä, vaan varsin yksinkertaisen viestin. Me haluamme, että koulutus on painopiste ja koulutuksen alalla katsomme, että tulee tukea ennen kaikkea peruskoulutusta ja vähiten kehittyneitä maita. Me parannamme tuen määrää ja myös sen laatua budjettituen kautta ja sitoumustemme kautta monenväliseen rahoitukseen. Uskon, että tässä on jo melko joukko elementtejä, jotka ovat keskeisiä ja toki meidän täytyy ottaa kantaa myös hätätilanteisiin, terveyskysymyksiin, tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvoon. Meidän täytyy kuitenkin pitää nämä peruslinjaukset selkeinä. Haluan nyt jo kiittää kaikkia yhteistyötahoja, kaikkia niitä, jotka ovat jo rikastuttaneet tätä tekstiä. Toivon, että tässä tarkistusvaiheessa elokuun loppuun mennessä voimme jatkaa samassa hengessä ja sitten syksyllä parlamentti voisi äänestää mietinnöstä, joka olisi hyödyllinen seuraavalla vaalikaudella. Kiitos. Um, thank, thank, thank, thank. Kiitos edustaja Pejon. Vahvistaisin vielä sitä viestiä, jonka välitette. Eli joskus vähemmän on enemmän. Jos tarkistuksia tehdään paljon, tämän tyyppiseen tekstiin, niitä on helppo laatia, mutta ei välttämättä viesti siitä parane. Joskus on liikaa tarkistuksia ja ne eivät oikeastaan sitten selkeytä viestiä millään tavalla, vaan pikemminkin vesittävät perusviestiä komission suuntaan. Meillähän on nykyään näitä web-sivuja, jossa me tyyppejä ränkätään sen perusteella, kuinka paljon tarkistuksia he jättävät, ja se voi olla kyllä ongelmallista. Jäsenet kokevat, että heidän täytyy päästä listauksella huippusijoille, ja sitten viesti ulkopuolelle äh, vesittyy. Ja oikeastaan viestiä ei enää sitten voi lukea. Eh, esimerkiksi tämän naisten äh, tasa-arvo action plan vesittyy juuri tällä tavalla, kun tarkistuksia tuli aivan liikaa pitäisi keskittyä tarkistuksissa siihen, mitä on todettava. Ei lähdetä toistamaan jo sanottua kymmenin eri sanakääntein, vaan pidetään viesti selkeänä ja, ja ydin sisältö yksinkertaisena. Muuten viestiä ei voi lukea. Osa varjoesittelijöistä onkin paikalla. Ensimmäiseksi kansanpuolueesta edustaja Viiland, olkaa hyvä. Ja Viiland, äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta, jota voin tukea. Haluan kiittää myöskin tiedottamisesta etukäteen ja siitä, että esittelijä on pyrkinyt vetämään kaikki osapuolet mukaan ja on pyrkinyt siihen, että ei tulisi liikaa tarkistuksia. Voin ymmärtää, että haluaa sellaisen mietinnön, jota mahdollisimman moni tukee, mutta kokemukseni on kuitenkin, että on tällainen terve keskitie. Jos minä nyt mantran tavoin toistan vain tiettyjä jaloja tavoitteita, niin varmaan saan suuren enemmistön taakse, mutta se mitä sitten konkreettisesti voin muuttaa, silloin kun vain muotoilen otsikkoja ja otsikkojen alla sitten mitä tulee toimeenpano, jokainen voi tehdä mitä haluaa, niin minä olin hiukan huolissani siinä mielessä, että minusta tällaiset mietinnöt, että niitä voidaan keventää myös sillä, että joitakin toistoja, sellaisia toistoja, jotka on niin kymmenen kertaa sanottu, voidaan välttää. Minä voin korostaa joitakin kohtia, joita esittelijä on ottanut esille, esimerkiksi koulumaksut. Eh, peruskoulutuksessa on tärkeä asia, joka on myös mukana tässä kestävän kehityksen tavoitteessa ja myöskin minun ryhmäni prioriteettikoulutus on ihmisoikeus ja korkeat koulumaksut silloin, kun kysymys on peruskoulusta, merkitsee sitä, että miljoonat lapset kehittyvissä maissa eivät opi lukemaan ja kirjoittamaan. Kehitysavulla voidaan auttaa yksittäisten maiden hallitusten täytyy myöskin tehdä oma osansa ja ei voi olla niin, että e, koulutuksen tarkoitettuja rahoja ei sitten suunnata esimerkiksi sotilaistarkoituksiin. Tämä on ongelma, joka liittyy tähän budjettitukeen. Meidän pitää kehittää sellaisia <clears throat> välineitä, jotka selkeästi, jolla selkeästi korvamerkitään tällainen tapu, ja joustavuus ei saa olla sitten sitä, että jäsenvaltion sisällä, jossa tukea annetaan, näitä varoja voidaan siirtää muihin tarkoituksiin, vaan joustavuus ja korvamerkintä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa maat, jotka ovat luvanneet, että eivät ole luvanneet tällaista, niin että niitä rahat poistetaan, maat, me mm, muut voidaan siis paine, jotka vetävät tavoitteisiin näitä maita niiden osalta, tai maita, jotka vetävät tavoitteita niiden osalta, että niin, että siirtoja tehdä. Minä haluaisin sanoa sitten myöskin, että meillä on korkeasti kehittyneessä maassakin aika ajoin sellainen ongelma, että koulutus menee ohi tarpeiden, ja tätä me emme saa sallia tapahtuvan kehittyvissä maissa sellaiset taidot, jotka mahdollistavat työllistettävyyttä, ovat hyvin tärkeitä ja on tärkeää, että myöskin vahvistetaan henkilökohtaisia taitoja ja silloin yksilöllisesti on helpompaa päästä ammattiin. Ja tämä minusta sopii hyvin tähän neljänteen kestävän kehityksen tavoitteen. Ja tällainen elinikäinen oppiminen, osallistava oppiminen. Eh, minä sanoisin, että hallinnollisella puolella on tapahtuva tiettyä vahvistamista, koska hakijat, heidän, he eivät vain opi tällaisia hallinnollisia taitoja, vaan heidän pitää sitten myöskin oppia käyttämään näitä taitoja omassa maassaan. Ei upeimmatkaan koulutusajatukset, niistä ei ole mitään hyötyä, jos ei ole ketään, joka pystyy organisoimaan koulutuksen tämän mukaisesti. Ja jos ajatellaan tällaisia pitkän tähtäyksen kestäviä tavoitteita, niin emme saa lähteä arhateille siinä, että organisaatio sitten jää myöskin ulkopuolelta tehtäväksi seuraavan 50 vuoden ajan. Meidän pitää kouluttaa parhaassa mielessä sellainen eliitti, joka pystyy organisoimaan tämän kaiken ja joka sitten, jolta sitä voidaan odottaa, että he sitoutuvat tähän. Sitten minua kiinnostaa tietysti kovasti uusi teknologia. Tästähän myöskin esittelijä puhui, että uuden teknologian saatavuutta pitää parantaa. Olemme lähteneet tuossa liikkeelle siitä, että yksi laptop lasta kohti uuden kommunikaation mahdollisuuksien osalta pitää varmistaa se, että oppisuunnitelmien sisällöt myöskin ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. Ja Eli tavoitteet matematiikassa eivät ole mitään sellaisia, jotka liittyvät jotenkin johonkin ideologiaan, liittyvät loogiseen ajatteluun. Ja tätä voidaan edistää uusilla menetelmillä, mikä on hyvin tärkeää ajatellen sitä, mitä taitoja nuorilla ihmisillä sitten on. Ja sillä, mitä me teemme, emme saa jättää näitä ö, ihmisiä liitukauteen. Minun, en tiedä mitä tämä kääntyy muillekin, mutta minun kielelläni tämä liitukausi on sellainen, varhainen kehityksen äh, jakso, mutta verrattavissa myöskin siihen aikaan, kun opettaja oli taulun ääressä ja käytti liitua ja näitä, liitua, ja näitä ihmisiä emme saa jättää tähän liitu, liitukauteen. Koulutus terveyden alalla on myöskin erittäin tärkeää, jota vahvistetaan kykyä löytää terveyttä koskevaa tietoa, soveltaa sitä – näissäkin maissa on niin, että yksinkertaisesti todettuna yksinkertaisiin työpaikkoihin, mehän emme etsi pelkästään työpaikkoja Nobel-palkinnon voittajille, vaan ihmisille, joilla on yksinäisiä taitoja, että heillekin on, on, on suuret markkinat ja tämän taustalta myöskin terveys on varmasti hyvin tärkeä kysymys. Mitä tulee sitten opetusmentelmiin ja tähän yksi lapsi yhtä lasta kohti laptop, sinä unohdin sen, että on tärkeää ottaa esille myöskin opettajan koulutus. Minusta tämä yliopistossa tapahtuva koulutus jää hiukan liian vähäiselle huomiolle tässä. Ja minusta meidän pitäisi myöskin lähteä liikkeelle siitä, että koulut, annetaan tällaisia hallinnollisia taitoja. Pitää myöskin puhua sitten myöskin korruptiosta ja erilaista lahjuksista, mutta pitääkin kiinnittää huomiota myöskin siihen, mitkä on, mitä on suoritus tulokset, eli ne, jotka osaavat jotakin, pääsevät eteenpäin, niin tai vain se, jolla on vanhemmat, jotka pystyvät paremmin lahjomaan. Meidän pitää tämä on siis, pitää löytää heikot kohdat, puuttua niihin, mutta meidän pitää myöskin edistää niitä, jotka pystyvät sitten menemään pitemmälle, että he todella pystyvät oman maansa puolesta sitten tekemään jotakin, joka vie maata eteenpäin. Ja sitten lopuksi minusta tämä kestävän kehityksen tavoitteet, ne ovat minulle aivan yhtä tärkeitä kuin kaikille muillekin, mutta kun me huomaamme, että yhdessä tai toisessa maassa on hyvin vaikea toteuttaa joitakin elementtejä, jotka liittyvät näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meidän on sitten mietittävä sitä, että voidaanko sitten muilla tavoitteilla, jotka ovat kiistattomia, voidaanko, voimmeko edetä näiden osalta erikseen ja sitten korostaa tällaisia asioita, jotka ovat kiisteltyjä näissä maissa, että niitä me sitten varovaisesti vetäisimme mukana vai onko niin, että me pyrimme etenemään koko laajuudella näiden tavoitteiden osalta Tietysti samassa Koulutus on asia, joka liittyy myöskin valistukseen ja niihin asioihin, jotka meille ovat tärkeitä, eli että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja että kaikkia, kaikkia uskontoja pitää kunnioittaa, kaikkia sukupuolia pitää kunnioittaa – ja minusta meillä pitäisi olla rohkeutta asettaa hiukan prioriteetteja ja sanoa, että mitä, mikä saa yhteiskunnan kykenemään siihen, että se pystyy myös itse näihin asioihin tällaisena emansipoituna aikakautena tarttumaan ja pitämään niitä arvossa. Thank you very much. I'm Heidi. Kiitos, Heidi Hautala. Yeah, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni on tyytyväinen mietitulonokseen ja myöskin tähän tapaan järjestää varjoesittelyjen kokouksia ennen kuin tehdään tarkistuksia. Mielestäni se oli hieno ajatus, kuten selitit Linda. Eli ehkä meidän pitäisi kokeilla tätä vähän enemmänkin. Kohdat, joista erityisesti pidän mietitulonoksessa ovat ne, että on korostettu peruskoulutusta ja että pitää kohdentaa toimintaa vähiten kehittyneisiin maihin – ja sehän kattaa sitten 40 prosenttia koulutustuesta tällä hetkellä. Primääri- ja sekundääri opetuksen pitäisi olla kaikille ilmaista. Tämähän on jo kirjattu mietintöön. EU- ja jäsenvaltioiden ei tulisi tukea yksityisiä kaupallisia kouluja taloudellisesti. On ihan hyvä, että niitä on, mutta niitä ei tule tukea valtion rahoista. Ja haluaisin kiittää Pionia siitä, että hän mainitsi aivovuodon ja sen, että voidaan edistää kiertoliikkuvuutta. IT-teknologia on hyvä, mutta ne eivät voi korvata opettajia. Ja näinhän tällä hetkellä tapahtuu. Ja siitä saattaa tulla ongelma. Myöskin täytyy saada enemmän rahoitusta koulutuskumppanuuksiin. Ja Education Cannot Wait-rahastoon. Globaali kumppanuus opetusalalla on hyvä aloite. Sillä on autettu rakentamaan koulutusjärjestelmiä, eli tässä ei rahoiteta mitään koulurakennuksia, vaan kyse on todellakin tarpeesta perustaa kunnollinen järjestelmä. Ja Viland ihan hyvin otti esille, että opettajakoulutus on avainasemassa. Jos omassa maassani koulutus on hyvällä tasolla juuri opettajan koulutuksen tasia, takia ja opettajia arvostetaan yhteiskunnassa. Ja näin on ollut jo sata vuotta. En tiedä, onko joitain alueita, jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan muutoksia kehitysmaissa, esimerkiksi sukupuolivalistus. Ja Yhdysvalloillehan ja muille, tietyille muille maille tämä on tabu, mutta ehkä se pitäisi mainita. Eli emme tee paljon tarkistuksia, mutta pari-kolme kuitenkin. So I, I, don't, I don't see any other... En nyt näe muita kollegoita pyytävän puheenvuoro. Ah, pahoittelut. Uusi varapuheenjohtajamme. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aion käyttää äidinkieltäni suomea. Onnittelut herra Peilonille erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta, josta ei voi kovin monesta olla eri mieltä. Koen aiheen erityisen tärkeäksi, koska olen koulutukseltani opettaja ja olen peruskoulun luokilla 3-4 ollut viisi vuotta luokanopettajana Suomessa – ja koen että koulutuksella on varsinkin kehitysmaihin erittäin suuri vaikutus joissa sosiaalista taloudellista ja erilaista eh, tasa arvoa voidaan edistää ja pitää edistää. Yhdyn täysin tämän mietinnön eh, kehotukseen pyytää komissiolta päivittämään tiedonanto koulutuksesta ja kehitystyöstä. Se on vanhahko ja aika on muuttunut. Täällä puhuttiin liitutaulukaudesta. Itse olen, olen myöskin piirtoheitin ajalta ja, ja se teknologia ei ollut sellaista kuin se tänä päivänä on, joten, joten ehdottomasti tällainen päivittäminen on, on tähän koulutuksen ja kehitystyön yhteistyöhön nyt, nyt ajankohtainen. Kannatan myöskin koulutuksen osoitettavan rahoituksen lisäämistä se ei ole niin, mielestäni se on haasteellinen, mutta kuitenkin realistinen. 10 prosenttia julkisesta kehitysavusta koulutukseen vuonna 2024 mennessä ja 15 prosenttia vuoteen 2030. Ja, ja haluaisin nähdä, että se toteutuisi jonain päivänä korostaisin että realistiset kansalliset koulutusstrategiat ja ohjelmat ovat tärkeitä koska olen kokenut että suomalaistakaan koulutusjärjestelmää ei voida viedä kehitysmaihin sinänsä jos olosuhteet ja ne tekijät jotka estävät koulutukseen pääsyä ovat sillä alueella. niiden pitää niin, olla realistisia ne, ne tuota, kansalliset strategiat ja ohjelmat, jotka lähtee niistä lähtökohdista, joista, joista sitten lähdetään eteenpäin. Jäin kaipaamaan mietintöön selkeänä mainintaa inklusiivisesta koulutuksesta, siis siitä, miten tyttöjen ja poikien tasa-arvon edistämistä lisättäisiin myös kehitysmaissa vähemmistöjen ja muiden erityisryhmien oikeuksien kohdalta esimerkiksi vammaisten ja, ja, ja kehitysvammaisten osalta. Ja suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi kulmakivistä on ollut opettajien koulutus, johon tässä useammassa puheessakin ollaan viitattu. Meillä opettajat ovat korkeamman yliopistokoulutuksen saaneita. E, emme voi tietystikään lähteä siitä, että kaikki tekisivät näin, mutta koko henkilökunta, myös opetusalalla muut pitäisi kouluttaa ja, ja, ja kehittää ja täydennyskouluttaa myöskin aikanaan sitten, sitten aina, aina opettajia eteenpäin. Eli opettajien koulutus on erityisen tärkeää. Olen tyytyväinen, että, että mietinnössä mainitaan ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen mutta kiinnittäisin huomiota siihen että emme lähtisi vain painottamaan yksityistä sektoria että, että mihin tarpeisiin ammatillista koulutusta erityisesti yritysten näkökulmasta annettaisiin vaan myöskin julkinen sektori olisi se mitä mietitään että, että mille aloille me tarvitsisimme lisää, lisää työvoimaa. Ainakin meillä, meillä Suomessa julkinen puolikin tarvitsee ja vaatii sosiaali- ja terveys, terveydenhoidon puolella, koulutuksessa ja, ja hyvin monessa muussakin työssä lisää, lisää tekijöitä. Useammassa puheessa myöskin mainittiin, mainittiin ää, ähm, terveyskysymykset ja tyttöjen ja poikien ää, äh, terveysvalistus. Näkisin, että yksi asia, asia, mitä voisi lisätä myöskin tähän, tähän sitten mietintöön, olisi kouluterveydenhuolto joka, joka saavuttaisi kaikki lapset, tytöt ja pojat kaikkien ikäluokkien osalta. Siis niin, että jos ja kun kouluun pääsee, niin siellä koulussa jo olisi annettavissa se terveydenhuolto ja, ja jo, tietyt vuosiluokkatarkastukset ja, ja sieltä, sieltä sitten apua, tukea ja, ja myöskin sitä, esimerkiksi niitä rokotteita ja muita vastaavia voitaisiin antaa paikan päällä. Sitä jäin kaipaamaan ja toivon, että se olisi lopullisessa sitten mietinnössä mukana. Thank you. Mm, thank you, thank you. Thank you. Kiitos. muut eivät ole nyt pyytäneet puheenvuoroa. Sanon omalta osaltani, että piilomaksuihin keskittyminen on myös tärkeää. Olen käynyt monissa maissa, missä on kerrottu, että koulutus on maksutonta, mutta sitten kun puhuu ihmisten kanssa paikan päällä, niin havaitseekin, että maksuja on usein syyt ovat hyvin moninaisia. Opettajat eivät, välttämättä, eivät saa välttämättä palkkaa, eli sitten maksuja kerätään opettajien palkkaukseen. Taikka sitten palkat ovat niin riittämättömiä, että opettajia ei saada töihin kouluihin. Näin näimme olevan esimerkiksi Hirjan Ukandassa. Koulupuvut, kopiot ja niin edelleen pitää paikkansa, että Liituhkausi on päättynyt meidän kotimaissamme, mutta hiljan olimme missiolla ja siellä koululaisilla ei ollut edes koulurakennusta, vaan he istuivat maassa puun alla. Ei ollut kyniä ja kumeja. Kävin yhdessä koulussa. Oliko siellä 152 oppilasta per luokka? Yhden oppilaan paikalla istui kolme lasta. Ja sitten minä minua pyydettiin kirjoittamaan jotakin vieraskirjaan ja minä sain sitten mustekynän ja epähuomiossa olin laittamassa sitä oman laukkuun. En, en ollut äh, ihan ajan tasalla ja sitten opettaja oli aivan panikissa ja pyysi kynää takaisin. Ja ymmärsimme, että kynän käyttö oli heille aivan valtava asia. Kyse on perusasioista todella monissa maissa. Joskus tiettyjen maiden pääkaupungeissa saa parempaa koulutusta, mitä kauemmaksi sitten siirtyy pääkaupungista. Keniassa slummialueella oli aivan uskomaton koulu. Siellä oli aivan loistava äh, rehtori. Tässä mainittiin äh, opettajan koulutuksen laatu. Uskomattomissa olosuhteissa äh, lapsia koulutetaan todella loistavalla tavalla, mutta mitä kauemmaksi sitten loittonee kaupungista, niin sitä on vaikeimmissa oloissa opetusta annetaan esimerkiksi maaseutualueilla? Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja olen tyytyväinen, että tämä aihe on noussut esille ennen kuin tämä parlamentti kausi päättyy. Komissiokin on edustettuna kokouksessamme. René Mali DEVCO-pääosastosta ja Judith Bernard Eko-osastosta. Devco saa ensin puheenvuoron. Kyse on siitä, että rahoitusta käytetään peruskoulutukseen ja mitä nyt on suunnitteilla uusien välineiden osalta. Olkaa hyvä. Thank you and good morning. Kiitoksia ja huomenta kaikille. On hienoa, että niin moni on mukana tässä keskustelussa, vaikka olemme jo melkein heinäkuun puolivälissä. Itse olen Mali Defkosta, eli käsittelemme koulutusasioita, koulutusohjelmia ja tuemme niitä. Tällainen Ekosta, yksi kollega ja omasta tiimistäni toinen. Ensinnäkin haluaisimme kiittää esittelijää tästä erittäin hyvästä mietinnöstä. Se on oikea-aikainen meille. Arvostamme tehtyä analyysiä ja sitä, että niin paljon on korostettu koulutuksen edistämistä kehitysyhteistyössä, koska se on järkevä investointi. Se on tärkeä pitkän ajan kasvun osalta ja se on tärkeää muutenkin. Mutta samaan aikaan meillä on oppimiskriisi, koulutuskriisi. 264 miljoonaa lasta ei käy koulua ja monet, jotka ovat koulussa, eivät opi. Olemme nähneet näitä kuvia Eli lapset, jotka istuvat puiden alla ja niin edelleen. Eli on hienoa, että tähän asiaan on puututtu parlamentissa. Ja olemme samaa mieltä siitä, että koulutus sinänsä on prioriteetti ja sille pitäisi antaa enemmän rahoitusta. Ja myöskin politiikan päivittäminen. Me arvostamme tätä kohtaa. ja myöskin peruskoulutuksen korostaminen ja vähiten kehittyneiden maiden korostaminen on tärkeää. Juuri näin me teemme työssämme. Koulutusjärjestelmien arviointi on osa sitä, mitä teemme, kun teemme yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Ja ehkä vielä sivukommenttina monenvälisen avun kautta, eli koulutuksen globaali kumppanuus ja kahdenvälisen avun kautta olemme aina keskittyneet koko järjestelmään. Me haluamme kiinnittää huomiota koulutuksen laatuun ja tasapuolisuuteen. Ja meidän täytyy varmistaa parempi koordinointi kaikkien toimijoiden välillä ja yleensä se tapahtuu paikallisissa koulutusryhmissä – sekä kahdenväliset että monenväliset rahoittajat ja kansalaisjärjestöt ovat tässä mukana. Ja sitten mehän olemme suurin koulutusyhteistyön rahoittaja ja komission jäsen sanoi, että hän aikoo pitää kiinni ainakin tämänhetkisestä tasosta, mitä tulee tukeen globaalille koulutusyhteistyölle. Sitten esiin tuli pari muuta kohtaa, joista olemme samaa mieltä. Eli meidän täytyy vahvistaa kapasiteetteja yhteistyömaissa, koska kyse on absorptiokyvystä tietyissä maissa. Se liittyy sitten siihen, millä tavalla asioita pannaan täytäntöön. Me annamme budjettitukea ja kun olosuhteet ovat oikeat, tai jos maassa ollaan siirtymässä kohti oikeita olosuhteita. Silloin voidaan tehdä pitkän ajan muutoksia. Ja opettajan koulutuksen laatu, niin kiitoksia myöskin suomalaiselle kollegalle. Hehän ovat aina malleina meille koulutusasiassa. digitalisaatio on asia, jota on tarkasteltu tarkkaan ja edistetty. Ja EU on antanut valtavasti rahoitusta koulutukseen sekä kahdenvälisillä että monenvälisillä ohjelmilla. Kyse on noin 5,5 miljardista plus rahoitus, joka tulee humanitaarisesta koulutustuesta Ekon kautta – ja se menee sitten koulu, korkeakulutukseen ja monen keskeisiin ohjelmiin. No ehkä mietinnössä vielä olisi pari asiaa, jonka halusimme mukaan. Ensinnäkin, eli monimuotoisuuden kunnioittaminen ja muut asiat – No, nämä asiat ovat yhä tärkeämpiä tulevaisuudessa. Ja periaatteessa tästä voidaan keskustella kaikkien hallitusten kanssa, joilla meillä on kumppanuuksia. Ja myöskin täytyy katsoa opetusohjelmia. Ja onko muita asioita, joita opetusohjelmassa edistetään tai ei edistetä, kun ajatellaan suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta. Opettajan koulutuksen laatu tasapuolisuus, maanjärjestelmien vahvistaminen. Ja tutkimus on osoittanut hiljattain, että investoinnista tulee valtavasti tuottoa, kun panostetaan varhaislapsuuden koulutukseen. Enkä nyt tarkoita tämän rahallista tuottoa tietenkään, vaan sosiaalista tuottoa. Eli rahoitusta tarvitaan enemmän, meillä pitää olla kunnollista politiikkaa, pitää vahvistaa kumppanimaiden järjestelmiä. Ja kun ajatellaan uutta rahoituskehystä, komission jäsen mainitsi tämän aikaisemmin. Eli Komission suunnitelma on varmistaa, että 20 prosenttia uudesta välineestä, jota on ehdotettu, ohjattaisiin inhimilliseen kehitykseen. Tämä on ehdotus, ja tähän liittyy siis koulutus myöskin. Ja hän tietää, kuinka tärkeä koulutus on kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa. Eli koulutuksen pitää edelleen olla keskeisessä roolissa myöskin uusissa rahoituskehyksissä. Ja ehkä kollegani haluavat lisätä jotain vielä ehkä humanitaarisesta puolesta. Thank you very much, Mr. Rapper. Kiitos esittelijä, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Aivan lyhyesti minun osaltani. Uh, I would like to... Haluaisin ensin kiittää esittelijää siitä, että hän tunnusti, että koulutuksen ja kriisiolosuhteiden, hätäolosuhteiden tarpeet täytyy huomioida tiedonannossa. Tämä tiedonanto tavallaan täyttää aukon ainakin osittain. Aivan niin kuin tiedätte, humanitaarista apua on kasvatettu, ponnistelua on lisätty koulutuksen tukemiseksi. On hyvin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kaikissa olosuhteissa kaikkien lasten, jopa niiden, jotka elävät kaikissa sur, kaikista surkeimmissa oloissa, heilläkin on oikeus saada koulutusta ja siitä on pidettävä kiinni. Välttämättä hallitukset eivät toimillaan saavuta juuri niitä lapsia, jotka ovat kaikista vaikeimmissa tilanteissa. Eli uusi tiedonanto tunnustaa sen, että humanitaarisella avulla on tärkeä rooli, jotta kaikki lapset todella saavutetaan. Toinen seikka, jota haluan painottaa, on se, että humanitaarinen apu ei missään tapauksessa riitä, aivan niin kuin totesitte. Toki nämä tuen muodot kulkevat käsi kädessä ja sen takia olemme rakentaneet tämän tiedonannon kytkentäperiaatteen pohjalle. Tämä seikka on hyvin tärkeä, sitä tulee korostaa meidän näkökulmastamme. Täytyy ajatella systeemisesti silloin, kun kyse on humanitaarisesta työstä, niin me emme halua rinnakkaisia järjestelyjä. Me voimme luoda kytköksiä, yhteyksiä niin, että saamme eri väyliä, väylien avulla lapsia mukaan ja näihin järjestelmiin. Kiitos vielä tästä tunnustuksesta. Thank you very much. Uh, Kiitos edustaja Pejon. Loppukommentit, olkaa hyvä. Bien, merci beaucoup la qualité. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Voimme nähdä, että meillä on yhteinen tavoite ja myöskin yhteisiä prioriteetteja. Vastaan pariin kolmeen asiaan, jotka otettiin esille. Viiland ja myöskin Hautala ja muut kollegat puhuivat tästä. Ensinnäkin teknologia. Siitä ei pidä käydä vääränlaista keskustelua. Totta kai meidän täytyy hyödyntää uutta teknologiaa mahdollisuuksien mukaan myöskin opettajan koulutuksessa, mutta täytyy muistaa, että uuden teknologian käyttäminen edellyttää opettajien koulutusta tähän asiaan. Jos on... Eli kyse ei ole jommasta kummasta, vaan täytyy ottaa kumpikin yhdessä. Ja jos kyse on vain uudesta teknologiasta, niin siitähän on tehty jo arvioita. Näin monet suuret yritykset ovat päässeet koulutusmarkkinoille, mutta siitä ei ole saatu mitään kunnollisia tuloksia. Ja sitten digitalisointi, niin kuin esimerkiksi Suomessa. Ja Ranskassakin tätä tarkastellaan. Ja ensimmäinen asia, jota tutkitaan, on opettajan koulutus. Teknologia sinänsä ei ole mitään pedagogiaa. Eli tässä pitää olla varovaisena. Afrikassa houkutuksena on se, että opettajat korvataan teknologialla. Eli ei pidä katsoa vain jompaa kumpaan, kumpaankin yhtäaikaisesti. No sitten toinen tärkeä kysymys, ja olen todella iloinen siitä, mitä Viilan sanoi. Olemme siis samaa mieltä siitä, että koulutustukea käytetään kansalaisten kouluttamiseen ja heidän omassa valtion järjestelmässään. Tämä liittyy myöskin terveydenhuoltojärjestelmään ja yksi kysymys nousee esille, eli aivovuoto. Ja meillä pitää tässä asiassa olla, no miten nyt sanoisin, aika avointa politiikkaa, joka mahdollistaa edestakaiset matkat näiden maiden ja Euroopan välillä, koska jos me suljemme viestinnän, niin sitten nämä ihmiset jäävät Eurooppaan ihan ymmärrettävistä syistä. Eli Eurooppa ei voi olla täysin suljettu. Ja komissiolle sanoi, että minä tuen suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, mutta myöskin Euroopassa – Eli meidän ei pidä ottaa sellaista asennetta, että läksyttäisimme jälleen kerran muita maita, vaikka kun kuulemme, miten tietyt eurooppalaiset johtajat puhuvat suvaitsevaisuudesta ja monimuotoisuudesta. Eli meidän ei aina pidä toistaa samaa laulua, joka on hiukan asian vierestä, vaikka totta kai olen samaa mieltä. On, esimerkiksi Ranskassa on kansalaistaidon opetusta. Sitten olen täysin samaa mieltä ja olen ihmeessä siitä, että unohdin tämän. Eli varhaiskasvatus. Eli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikki esimerkiksi neuropsykologiset tutkimukset osoittavat, että kielen oppiminen ja sosialisaatio, mitä varhaisemmassa vaiheessa aloitetaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet on onnistua. Ja Erityisesti tämä koskee lapsia, jotka tulevat heikoimmista oloista. No, te puhutte tästä koulutuksen tuotosta, niin se on tietysti erinomaista yksilöllisen kehityksen osalta. Ja maat, joissa tätä osataan tehdä, tämä varhaiskasvatus, niin siellä on saatu tuloksia, jotka ovat erittäin merkittäviä. Ja Hautala otti esiin yhden kysymyksen – Tätä ei pidä lakaista maton alle ja tästä on jo keskusteltu, mutta se pitää nyt sanoa täälläkin. Eli ilmaisuus. No ei kukaan nyt halua monopolia. Tätä keskustelua on käyty Euroopassa 1800-luvulla. Eli on yksityisiä koulutusjärjestelmiä sitten valtion järjestelmän rinnalla. Ja jos vanhemmat päättävät valita yksityisen koulutuksen, niin ihan hyvä. Mutta julkisen tahon täytyy taata oikeuskoulutukseen, erityisesti ajatellen niitä, joilla ei ole varaa yksityiseen koulutukseen. Eli tässä pitää olla varovaisia eikä pidä olla naiveja. On suuria amerikkalaisia ja englantilaisia ryhmittymiä ja on muitakin maita, myöskin aasialaisia maita, jotka ovat kehittämässä koulutuksen tuotteistamista. Ei mitään ammattikoulutusta, ei mitään yliopistoja tai lukioita. Tämä koskee myöskin peruskoulutusta. Eli peruskoulutus tällä hetkellä on maksullista tietyissä Afrikan maissa. Ja siellä kuitenkin ihmiset ovat hyvin köyhiä. Minulla ei ole mitään ideologista kantaa tässä asiassa. En nyt halua mitenkään poistaa yksityistä sektoria. Koul- peruskoulutukseen pitää olla ilmainen. Ja meidän täytyy varmistaa, että näin on kaikissa maissa. Ja tämä on tärkeä kysymys tulevina vuosina koska no, sitten kansan terveydenhuoltokysymykset ovat vähän eri juttu. Mutta se, mitä on tehty koulutuskysymyksissä, kehitysyhteistyössä, niin se ei ole toiminut. Näinhän olemme kuulleet monta kertaa. Ja sitten nämä näitä summia. Pitäisi sijoittaa valtavia summia. Eli no, jäsenvaltioissa on budjettiongelmia. Eli sitten pyysimme, että yksityinen sektori tekisi sen, mihin me emme pysty meidän täytyy miettiä seuraamuksia 10, 20, 30 vuoden kuluttua, kun tässä on kaupallistettu ihan peruskoulutuskin. Siis en nyt puhu ammattikoulutuksesta tai muusta. Eli tähän kysymykseen täytyy puuttua ja siksi ilman, että ollaan ideologisella kannalla, niin meidän täytyy kuitenkin olla hyvin selkeitä. Ei voi olla maksullista peruskoulutusta, se ei ole, se ei ole mikään mahdollisuus. No en nyt halua puhua liian pitkään, mutta olen iloinen siitä, että olemme samaa mieltä näistä prioriteeteista. Ja totta kai tämä liittyy myöskin terveyteen, myöskin koululääketieteessä on tiettyjä ongelmia muutamissa maissa, mutta meidän täytyy käyttää kouluja, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä tiettyjä tauteja. Mutta meillä on kuitenkin sopu prioriteettien lisäksi, siis peruskoulutus. Eli tämä budjettikysymys on myöskin asia, josta olemme pitkästi samaa mieltä. Ja sitten tähän liittyy kansainvälinen koulutusohjelma. Budjettituki. No, voisimme mennä hiukan pidemmälle, kuten Viiland sanoi, näiden ehtojen suhteen. Eli budjettitukea, koska tärkeää on se, että valtioissa on omaa kapasiteettia – luoda järjestelmä, mutta täytyy varmistaa, että nämä varat käytetään oikein. Eli meidän täytyy katsoa koulutusmuotoja, koulutuksen sisältöä, opettajan koulutusta. Ja komissiohan sanoi, että sillä oli jo tästä asiasta näkemys. Eli kiitos kaikille. Kiitos puheenjohtaja siitä, että järjestitte tämän keskustelun. Ja kiitoksia näiden puheenvuorojen laadukkuudesta. Ja uskon, että saamme aikaan mietinnön, joka on hyvä, koska te otitte esiin Eli huolestuttava kysymys Euroopassa on se, että ei nämä mietinnöt ovat meitä varten, vaan ne ovat ihan ulkomaailmaa varten. Emme laadi niitä itsellemme, vaan niiden pitää olla sovellettavissa ulkomaailmassa. Eli usein mietin, täällä äänestetään mietinnössä, joita kukaan ei lue, koska ne ovat vähän hankalia lukea. Ja jos meillä olisi mahdollisimman helppolukuinen teksti, ja kuten Hautalakin muistutti, niin kiitoksia ponnisteluista, joita kukin on tehnyt. No tietysti sukupuolivalistustakin on. Se on tarpeen kyllä. Kiitos. Thank you very much. I think it's a pity. Kiitos. On harmi, että, että eh, uusi mandaatti kenties ei kenties teille koita enää meidän tulee ottaa oppia siitä, mitä on saatu aikaiseksi. Emme ajattele tässä vain ideologisesti, kun komissio sanoi, että he perehtyvät esimerkiksi kestävän kehityksen aloituksen hankkeisiin ja siihen, että rakennetaan koulurakennuksia. Tässä ajatellaan esimerkiksi julkisen ja yksityisen tason kumppanuuksia ja sitten maksetaankin yhtäkkiä enemmän kuin että hanke olisi toteutettu valtion toimesta. Minun hallitukseni on toiminut näin. Rakennettiin kouluja yksityisen rahoituksen tuella ja kävikin niin, että, ja tiedän tämän oman kaupunkini kouluista, kävi niin, että nyt maksetaan takaisin lainoja, jotka tulevat paljon kalliimmiksi kuin valtion rakentamissa kouluissa. Ja aina kun halutaan tehdä pieniä muutoksia, niin sitten täytyy kääntyä alkuperäisen lainan myöntäneen pankin puoleen. Ja jotkut pankit sitten Euroopassa toimivat vähän niin ja näin. Tämä on todella kallis malli pitkällä aikavälillä. Toki lyhyellä aikavälillä koulu saadaan aikaiseksi ja se näyttää hienolta lyhyellä aikavälillä. Hieno koulu, mutta sitten 10-15 vuotta myöhemmin velat ovat aivan valtavat. Nämä henkilöt sitten valvovat kaikkea ikään kuin kouluun liittyvää, miten kaikki toimii täytyy todella olla valppaana ja varovainen. Ei ole mitään ihmeratkaisua, ei ole eh, mitään taikasauvaa, jolla nämä ongelmat voitaisiin noin vain ratkaista, vaan ne on otettava vakavasti. Politiikassa on erilaisia muotioikkuja, jotka tulevat ja menevät, mutta niiden mukana ei saa lähteä menemään. Köyhimmissä maissa ei saa käydä niin, että ne tekevät samat virheet kuin me olemme joskus itse tehneet. No niin, 3. syyskuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Vetoamme, että tarkistuksia ei tehtäisi liikaa. Välitätte varmasti tämän viestin myös muille jäsenille, jotka eivät ole täällä tänään. Meidän täytyy olla tiukkoina. Joskus emme ole riittävän tiukkoja, emme sano ei. Jos halutaan pitää mietintö lyhyenä, jos ryhmät ovat samaa mieltä, niin tarkistusten määrää voidaan vähentää. Sanotaan vain ei tarkistukselle, jotka eivät tuo mitään lisää. Toki tämä on vaikea kollegoille. Heidi. And uh, the coordinators would somehow support it. Koordinaat voisivat kenties tukea ajatusta, että olisi tällainen ensimmäinen ajatusten vaihto ennen kuin siis epävirallinen varjostelujen kokous ennen kuin esitet, tehdään tarkistusesityksiä. Tästä voisi olla apua, tätä mekanismia olisi hieno säätää ja ottaa se mukaan keskusteluihin. Oikein hyvä ajatus. Sitten mm-hmm. uudessa mm-hmm. parlamentissa yritetään tehdä tästä ihan sääntö Mehän yritimme muuttaa sääntöjäkin tämän suhteen, mutta se ei ihan onnistunut. No niin, sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Minun täytyy tänään poistua aikaisemmin paikalta. Meillä on liikenneongelmia ja NATO-kokous. Annan nyt puheenjohtajuuden uudelle varapuheenjohtajallemme hoidettavaksi. Hän on kiltisti suostunut hoitamaan tämän tehtävän. Toivotan kaikille oikein hyvää kesätaukoa. Toivotan kaikille kollegoille, henkilökunnan edustajille, avustajille tässä valiokunnassa, avustajille ja muille vieraillekin, jotka ovat täällä, ja luonnollisesti myös tulkeille, joilla on vaikeat olosuhteet. Oikein hyvää kesätaukoa. Tapamme elokuun lopussa ja nyt puheenvuoron saa uusi varapuheenjohtajamme. Olkaa hyvä. Okay, then shall we start? No niin, aloitammeko nyt sitten? Avaamme nyt kohdan 13 esityställä. Ja se on yhdistyneen kansakuntien ilmasto eh, ilmastonmuutoksia koskevan puiteyleissopimuksen osapuolten 24. konferenssi. Every year. Joka vuosi tämä osapuolten konferenssi, joka koskee tätä puiteyleissopimusta eh, ilmastonmuutoksesta, eh, pidetään ja konferenssi vuonna 2015 eh, käsitteli Pariisin johtopäätöksiä ja nyt sitten tänä vuonna säännöt, jotka liittyvät Pariisin sopimuksen tuontopanon äh, asioista, pitäisi siis sopia. Äh, tulossa oleva 24. konferenssi COP24, joka pidetään Katowicessa Puolassa, tulee myös olemaan tilaisuus tarkastella edistystä ilmastokysymyksissä ja mahdollisesti myös, ja toivottavasti myös vahvistaa näitä toimia. Ympäristön kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunta on kirjoittanut luonnoksen päätöslamaesitykseksi valmistaudutta COP24 ja siitä tullaan äänestämään 10. lokakuuta. Deven koordinaattorit päättivät huhtikuussa, että meidän valiokuntamme antaisi oman panoksensa tähän päätöslauselmaan. Ei kuitenkaan ole mahdollista kirjoittaa lausuntoja päätöslauselmaesityksiin, jotka eivät ole osa mitään mietintöä, ja parlamentin työjärjestys ei anna muuta mahdollisuutta osallistua tällaiseen päätösomaisetykseen, jonka laatii toinen valiokunta. Kuten meidän koordinaattorimme eilen päättivät, meidän panoksemme tulee tapahtumaan tarkistus tarkistuksena, jotka me hyväksymme kesätauon jälkeen ja lähetämme ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle niin, että ne sitten otetaan huomioon äänestyksessä, äänestyksessä joka koskee tätä päätösasemaesitystä. Tämä järjestelmä, tämä järjestely on samankaltainen kuin järjestely, joka on tehty teollisuustutkimus- ja energiavalikunnan ja envivalikunnan välillä. Minä tulen pian esittelemään... Äh, no niin, anteeksi. No sitten jatkammekin ja toivotamme tervetulleeksi herra McLennin, Joo, <laughs> te olettekin täällä ja puheenvuoro onkin nyt sitten teillä. Olkaa hyvä. Uh, yes, um, my name is Maeve Michael and I work for... Kiitoksia. Olen Climate Action Network Europeissa töissä. Se on ympäristöasioihin keskittyvä kansalaisjärjestö, joka toimii EU-maissa ja muissakin maissa. Kiitoksia tästä kutsusta. On hienoa, että kansalaisyhteiskunta on kutsuttu keskustelemaan – Deben valmisteluista COP24 päätöslauselman osalta. Me olemme olleet yhteydessä myöskin ympäristövaliokuntaan, kun ajatellaan ilmastotoimia. Ja itse puhun siitä kehityksen kannalta ja mitä voidaan odottaa sitten tämän vuoden kokoukselta Puolassa. Varmasti kaikki tietävät, että Pariisin sopimuksesta on kohta kolme vuotta. Eli sen jälkeen on tapahtunut asioita ja COP24 on yksi suurempia virstanpylväitä seuraavan parin vuoden aikana. Siellä käsitellään suuntaviivoista, miten pannaan Pariisin sopimusta täytäntöön, miten se toteutetaan kansallisella tasolla. Eli tämä on globaali asia, josta tehdään alueellinen, kansallinen ja paikallinen. Ja on tärkeää, että saamme palautetta erityisesti kehityksen kannalta, koska se vaikuttaa sopimusten onnistumiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja moniin muihin asioihin, jotka ovat huole- huolenaiheita kehitysalalla toimiville. Ja siksi on hyvä, että tässä valiokunnassa laaditaan tarkistuksia ja arvostan sitä, että yritätte tuoda tämän näkökulman mukaan. Eli kerron hiukan siitä, mitä voidaan odottaa tältä kokoukselta ja kuten varapuheenjohtaja totesi, kyse on lähinnä säännöistä ja siitä, miten päästään Pariisin tavoitteisiin. Tämä on hyvin tärkeää. Ja meidän täytyy keskittyä toiminnan avoimuuteen, miten sitä raportoidaan muille maille ja tahoille YK-prosessissa. Ja juuri tästä pitää sopia Puolassa vuoden lopussa. Siitä tulee hankalaa keskustelua. Tätä keskustelua on käyty jo Marokon kokouksen jälkeen vuonna 2016, eli pari vuotta on jo kulunut, ja YK on osapuolet ovat keskustelleet säännöistä ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanosta ja siitä, mitä voidaan jakaa käytänteitä ja millä tavalla saadaan myöskin kansalaisyhteiskunta mukaan panemaan täytäntöön sopimusta kansallisella tasolla. Ja COP24 ja Pariisin ohjekirja. Saa nähdä, miltä se sitten näyttää, kun ajatellaan täytäntöönpanoa ja miten valtiot voivat raportoida edistyksestään. No toinen tärkeä asia tässä keskustelussa, se on kunnianhimo. Varsinkin vähittyneissä, vähitön kehittyneissä maissa täytyy varmistaa, että lämpötilan nousu rajataan 1,5 asteeseen. Muuten seurauksena on valtavat tuhot, valtava määrä ihmishenkiä menetetään ja se vaikuttaa vakavasti moniin kehitysmaihin ja erityisesti moniin kumppanimaihin. Eli todella me haluamme vahvistaa esimerkiksi jäsenvaltioiden ja muiden tahojen välistä yhteistyötä, jotta voidaan vahvistaa No, nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista. Tämäkin on tärkeää neuvotteluissa. Viime vuonna Fitchillä käynnistettiin vuoropuhelu, eli katsomme mikä on tilanne, mihin etenemme, miten pääsemme tavoitteisiin. Ja EUlla on tärkeä rooli, kun ajatellaan tätä kunnianhimoisuutta, mutta se voi toimia myöskin helpottajana näissä keskusteluissa. Meidän täytyy lisätä kunnianhimoa, eli Nämä ovat selkeitä asioita, joista keskustellaan, ja tämä liittyy aina kestävään kehitykseen. No pari muuta avainelementtiä, joista minun pyydettiin puhumaan, ja jotka vaikuttavat merkittävästi kehitykseen. Se liittyy rahoitustukeen, jota on myönnetty, millä tavalla se voi johtaa suurempaan kunnianhimoon ilmastokysymyksissä kumppanimaissa – ja tällä tavalla voidaan myöskin parantaa kehittyvien maiden tilannetta, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja saarivaltioissa. Siellähän vaikutukset ovat kaikkein vakavimmat. No sitten avoimuussäännöt, vastuukysymykset. Tästä keskustelusta tulee hankalaa, kun puhutaan rahoituksesta, koska ilmastorahoitus on aina ollut vaikea aihe neuvotteluissa, ja näin tulee olemaan myöskin tänä vuonna. Meidän täytyy katsoa, kuinka paljon kukin maksaa, kuka saa apua. Ja tämä ei tule muuttumaan. Mutta tässä on tärkeä elementti, jossa EU voi olla johtoasemassa. Se on suurin kehitysavun myöntäjä, ilmastorahoituksen antaja. Ja tämä on tärkeä hetki. Yhdistämme maita, kumppanimaita ja myöskin kehitysavun vastaanottajia. Eli kansalaisyhteiskunnassa meille on tärkeää, että saamme hyvän ja tyydyttävän sopimuksen ilmastorahoituksesta. Ilmastorahoituksen ennustettavuus on myöskin tärkeä aihe. Meidän täytyy jatkaa ilmastotoimia ja kestävän kehityksen tavoitteita. Ja tällekin valiokunnalle tärkeää on maankäyttö – ja IPCC, eli odottelemme raporttia, joka on tulossa tämän vuoden lokakuussa. Ja siinä tarkastellaan sitä, millä tavalla ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Ja nyt ollaan jo yhdessä asteessa globaalisti ja Euroopassakin on jo kaksi astetta lämpimämpää tietyissä maissa. Eli muutoksia on jo tapahtunut ilmastojärjestelmässä myöskin paikallisella tasolla. Ja maankäyttö on tärkeää, koska se liittyy siihen, miten voidaan hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja miten siellä voidaan mukautua. Ja nyt täytyy katsoa, miten maata voidaan käyttää hiilinieluina ja mitä se tarkoittaa maanmuuton, maankäytön muutoksessa. Eli mitä se tarkoittaa elintarviketuotannolle, kestävälle maataloudelle – Eli näissä asioissa pidetään täytyy olla realistisia, mutta myöskin pitää olla kunnianhimoisia. Ja kansallisyhteiskunta katsoo, että on tärkeää, että tarkastellaan hyviä pitkän aikavälin ratkaisuja ja luonnollisia ratkaisuja. Kuten sanoin, tämä on tärkeä virstanpylväs, kun pannaan täytäntöön Pariisin sopimusta. Tämä ei vielä lopu tähän, mutta COP24 on tärkeä kokous. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentilla on selkeä kanta – koska sillä on kuitenkin hiukan sananvaltaa neuvotteluissa ja näin EUlla on parempi mandaatti vaatia enemmän kunnianhimoa. Eli tässä mielessä kehitysyhteistyön valiokunnan panos on tärkeä. Ja olen valmis jatkamaan tätä keskustelua ja vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Työ. Kiitos. Rova McLeille. Ja nyt puheenvuoron saavat jäsenet, jotka haluavat puhua tästä kysymyksestä. Ja edustaja Hautala. Very much, chair. Kiitos puheenjohtaja. Viittasitte luontoon liittyviin ratkaisuihin ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja tässä täytyy ajatella maaperän käyttöä. Eilen meillä oli kuulemistilaisuus kahvin ja kakaan tuotannosta ja sillä alalla käytettävästä lapsityövoimasta ja toisaalta myös metsätuhosta. Nyt arvioidaan, että 80 prosenttia metsätuhosta johtuu maatalouden laajentumisesta. Tilanne on hankala. On ymmärrettävä, mitkä olisivat tarpeellisia mekanismeja, joilla nämä haitalliset kielteiset kehityskulut voitaisiin lopettaa – jos emme onnistu näissä luontoon pohjautuvissa ratkaisuissa, niin kaikissa muissa toimissa on oltava vielä tiukempia. Kenties voisitte vielä hieman käsitellä tätä maankäyttökysymystä. Mitä tällä hetkellä ajatellaan liikenteen biopolttoainekysymyksistä? Joko niin, että ne ovat metsäperäisiä tuotteita tai soija ja palmuöljypohjaisia, maataloustuotepohjaisia polttoaineita. Miten COP24 käsittelee näitä kysymyksiä? Onko muita? From my side, uh, uh... Minä, tämä oli yksinkertainen kysymys. Se, mitä me mitä me näemme nyt omana vastuunnamme, mitä tulee miksi kestävän kehityksen tavoitteisiin. Te puhuitte tämän globaalin maailman ilmastonmuutoksen, mutta vähiten kehittyneissä maissa voidaan nähdä, että ne kaikkia ihmiset elävät, elävät alueilla, heille täytyy varmistaa ravinnon saaminen. Ja nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan suoraan sanottuna, jotta he voivat pysyä hengissä – he eivät tiedä mitään siitä, mit, mitä, mitä me teemme, kun me puhumme ilmastonsuojelmisesta tai maaperän suojelmisesta tai terveydensuojelmisesta. Miten voisimme täällä yhdistää koulutuksen ja lisätä ihmisten ö, tietoisuutta asiasta, mutta toisaalta haluavat vain pysyä hengissä, haluavat en kaikkea ruokaa, vettä. Tämä on voitu havaita eri maissa aika ajoin kuitenkin on siis tuotu tämä luonnollinen ympäristö. Miten, miten tässä asiassa voidaan päästä eteenpäin? So. Tässä oli kaikki, joten te saatte puheenvuoron. I mean, I could try, um, and address... Voisin yrittää vastata tähän maankäyttökysymykseen. Se ei kuitenkaan kuulu minun rikoisosaamisaloihini organisaatiossamme, mutta kun katsomme sitä työtä, jota olemme tehneet esimerkiksi sopeutumisen osalta, niin edistystä on kyllä saatu aikaan. On haettu ekosysteemipohjaisia ratkaisuja ennen kaikkea pienemmissä mm, kehitysmaissa. On esimerkiksi yhteisöpohjaisia sovelluksia, on pyritty ratkaisuihin tältä pohjalta, eikä niinkään pyritty suuriin infrastruktuuriratkaisuihin. Ymmärrän kyllä, että ma- maanviljelyksen laajeneminen on huomattava ongelma ja myös metsäkato ja se, mihin se johtaa. Kun käsittelemme kestävän kehityksen tavoitteita, täytyy pohtia myös vaihtoehtoisia kannustimia tietyissä maissa. Välttämättä paikallisviranomaisetkaan eivät tunnusta metsäkadon vaikutuksia ja merkityksiä. Pitäisi luoda parempia kannustimia niin, että ei edettäisi metsäkadon suuntaan silloin, kun pyritään kehitykseen. Tämä voisi olla yksi seikka, jota voitaisiin pohtia, kun käsittelemme esimerkiksi rahoitusta ja globaaleja ratkaisuja näissä yhteyksissä. No sitten biopolttoaine kysymyksestä. Ikävä kyllä en voi kommentoida. Minulla ei ole minkäänlaista päivitettyä tietoa tästä voisin oikeastaan ohjata teidät kollegoiden puheille Oxfamissa ja liikennealan biopolttoaineiden asiantuntijoiden parin, jos tämä sopii teille. Sitten elintarviketurva, elintarvikkeiden tuotanto ja henkiin jääminen. Tämä on varmasti yksi suurimmista haastekysymyksistä. Jotkut jäsenemme tekevät kumppaniryhmien kanssa väsymättä työtä, pyrkivät löytämään pienimuotoisia ratkaisuja paikallisella tasolla. Parhaat tulokset, joita olemme nähneet kansalaisyhteiskunnan parissa, ovat juuri näitä pieniä, pienimuotoisia hankkeita. Näin. Pienissä yhteisöissä, pienissä hankkeissa pääsemme kumppaneittemme kanssa yhteyteen ja voimme tarjota palveluja pienessä mittakaavassa. Meillähän on sellaisiakin hankkeita, joita esimerkiksi kestävän kehityksen rahasto tai kansainvälinen ympäristörahasto rahoittaa. Välttämättä saavutettavuus ei ole niinkään hyvä. Kansalaisyhteiskunta ja paikalliset toimijat ovat siinä tilanteessa, että on varmistettava, että tuen saatavuus toteutuu. Muutoin pienimuotoiset ratkaisut jäävät syrjään näissä kumppanimaissa. Thank you. Many, many, many thanks to... Monet kiitokset teille, äh, Robert McLean, tästä esityksestä ja myös vastauksesta. Toivon, että voitte äh, olla täällä, koska nyt siirrymme sitten keskustelemaan siitä, minkälaisia ajatuksia meidän valiokunta oli tekemään ympäristövaliokunnan päätösosama esitykseen tämän kokouksen jälkeen, mutta viimeistään 28. lokakuuta puolen päivän aikaan ryhmien jäsenet, jotka ovat varjoesittelyitä, voivat lähettää ehdotuksia muutoksiksi, tarkistusluonnoksiin sihteeristölle. Sihteeristö sitten katsoo huolehtii siitä, että nämä ehdotukset päätyvät myös muille varjoistelijoille ja minulle. Lähtemällä sähköpostiviestejä niin kuin yleensäkin, kun meillä on kompromissitarkistuksia, me toivottavasti pääsemme yksimielisyyteen muutetusta, tarkistetusta – joukosta tarkistuksia. Koordinaattorimme sitten vievät tämän, vahvistavat tämän, nämä tarkistukset ja viime kädessä ne sitten hyväksytään valiokunnassamme. Kaikkien osallisten hyvän yhteistyön hengessä – pitäisi olla mahdollista, että tämä hyväksyttäisiin kokouksessamme elokuun 29. ja 30. päivänä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme lähettää tarkistuksemme ympäristövaliokunnalle hyvissä ajoin ennen äänestystä. Tämä ja se, että keskitytään tarkistuksiimme ja valikuntamme toimivaltaan, lisää niiden mahdollisuuksia tulla lisätyksi ympäristövaliokunnan päätöslauselma esitykseen. Okay. The floor to your commission. Mm. Then we, we... Ja nyt sitten annamme puheenvuoron komissiolle. Nils Schuster on henkilö, joka nyt saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ja komissio luonnollisesti haluaisi kiittää kovasti Euroopan parlamenttia hyvin tärkeästä työstä tämän ratkaisevan tärkeän päätösaseman yhteydessä ja kaikkia työvälikunnan jäseniä tarkistuksista. Haluan kiittää myöskin kollegoja Climate Action-verkostosta, koska ovat esitelleet tilanteen erittäin hyvin, jossa tällä hetkellä ollaan. ja ajattelin myöskin, miten kiireellinen tilanne on COP24 Ehkä voisin sanoa tukevani suurimpia osioita, osa asioista, jotka esititte, mutta haluaisin myöskin onnitella teitä analyysistänne. Ja me näemme komissiossa tämän 2018 vuoden, että meillä on kaksi prioriteettia, eli meidän pitää saada säännöt valmiiksi liittyen tähän COP24 on teknisistä säännöistä, jotka liittyvät siihen, että vaikka välttämättä voidaan panna toimeen, jotka liittyvät parisopimuksen toimeenpanoon ja eh, tässä mielessä COP24 tulee on hyvin tärkeää. Toinen prioriteetti on sitten eh, vuoropuhelu, joka liittyy siihen, että katsotaan, mitä ponnisteluja tähän mennessä on tehty, ja myöskin tarkastellen sitä, miten voidaan lisätä kunnianhimon tasoa, mikä on välttämätöntä. Mitä sitten tulee näin, tähän sääntökirjaan, rulebook, me uskomme komissiossa, että sen tulee olemaan hyvin kattava, tasapainoinen ja huolellisesti räätälöity, ja että se tarttuu kaikkiin elementteihin, jotka liittyvät Pariisin sopimukseen, eli sovitteluun, sopeuttamiseen ja siihen, miten voidaan käsitellä rahoituskysymyksiä ilmastoasioissa. Tätä kautta pyritään samaan aikaan luottamusta sen nostamiseksi, että me olemme toteuttamassa Pariisin sopimuksesta. Samalla se myöskin ottaa huomioon eri erot, joita on eri osapuolten kyvyssä toimia. Ja samaan aikaan pyritään tähtämään tietysti myös siihen, että kaikki osapuolet parantavat toimintaa. Se tässä yhteydessä on toistaa se, mitä Climate Action Network totesi. Eli komissio pitää prioriteettina sitä, että lisätään avoimuutta, ja artikla 13 Pariisin sopimuksessa mukaisesti haluaisin lisätä tähän myös sen, että me haluaisimme nähdä Pariisin sopimuksen puitteissa hyvin kattavan, vankan hallinnollisen, hallinnolliset ja noudattamissäännöt, koska Pariisin sopimus voi olla voi olla järkevästi tavaksi merkittävällä tavalla, jos on olemassa tietty äh, tällainen noudattamisen sääntöä taso. Sitten tähän äh, Telenor-vuoropuheluun. Me uskomme, että se on tulosta COP24 ja COP24 pitää syntyä se, että kaikki osapuolet ja hallitukset lisäävät toimintaa ja kunnianhimoitaista me tulisi perustaa vuoropuhelu, jota olemme käyneet vuoden mittaan tätä Telenor-vuoropuhelua, jota on käyty vuonna 2018. Ja tätä kautta luonnollisesti tulisi myös olla niin, että sitoumukset, jotka on tehty, on otettu IPCCn raportin mukaisesti, joka koskee 2,53 astetta huolimatta äh, lasten ilmaston lämpenemistä, joka on todella vakava asia. Ja sitten nämä alueelliset Telenor-vuoropuhelut, niissä vuoropuheluissa me olemme pyrkineet kehittämään omaa tarinaamme, kertomaan oman tarinamme, joka on menestyksekäs tarina, koska me olemme onnistuneet viime vuonna ja tänä vuonna itse asiassa saamaan aikaan sitova lainsäädäntö, joka liittyy Pariisin sopimuksen toimeenpanoon. Me olemme todellakin saaneet siis aikaan tuloksia. Ja tämä on saman aikaan myöskin tarina, joka liittyy siihen, miten kunnianhimon tasoa on korotettu. Ja tästä on 14. kesäkuuta myöskin komission jäsen puhunut, joka puhui siitä, että olemme vahvistaneet tätä kunnianhimotasoa. Internon tapahtumisen on kutsuttu myöskin kumppaneitamme puhumaan meidän kanssamme kertomaan omia tarinoita, että omalta osaltaan vahvistavat tätä vuoropuhelua ja esittävät myöskin oman osuutensa tähän vuoropuheluun 29. lokakuuta. Ja EU luonnollisesti tulee myöskin omalta osaltaan antamaan panoksensa tämän vuoropuhelun toiseen poliittiseen jaksoon. COP24 tulee olemaan enemmän kuin teille nouse, tulee olemaan enemmän kuin pelkkiä teknisiä sääntöjä. Uskomme, että se tulee olemaan myöskin monenkeskisyyden koetinkivi, ja tässä mielessä se tulee olemaan hyvin tärkeä koe nähdä, saammeko aikaan tuloksia – me uskomme, että meillä ei ole varaa epäonnistua. Meidän täytyy saada aikaan tulokseen, Meidän täytyy saada aikaan tämä sääntökirja sen osoittamiseksi, että prosessi toimii. EUn täytyy todella ottaa maailmanlaajuisesti johtajuus ilmastonmuutoskysymyksessä, mutta myös ajattelen kehitystä, joka on nähty äskettäin. Ajattelen sitä, että monenkeskinen järjestys on uhattuna G7, ollaan kohtaamassa ennäköitymiä haasteita sekä muissakin monenkeskisissä instituutioissa. Tätä taustaa vasten YK ja komissio järjestävät 19. kesäkuuta ministeritapaamisen eh, MOKA, joka käsitteli ilmastotoimintaa. Tässä oli EU, Kanada, Kiina ja myös edustajia 36 muusta maasta mukana monet tärkeät eh, talousvallat, mutta myöskin monet hyvin haavoittuvassa asemassa olevat maat. Tämä toinen Tämä oli toinen moka-tapaaminen, ensimmäinen resettiin viime vuonna, ja tämä on ollut myöskin vastaus e, Yhdysvaltain aikomukseen irtautua Pariisin sopimuksesta. Olemme luomassa uusia koalitioita, ja siinä mielessä meidän täytyy olla uusi foorumi, jossa voimme kohdata muita yhteistyöhalukkaita maita muista osista maailmaa. Moka-kokouksessa, ministerikokouksessa komission jäsen myös ilmoitti, että jotta saadaan aikaan menestyksekäs poliittinen sopimus, me olemme saaneet aikaan äskettäin direktiivin koskee uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, ja siinä me kollektiivisesti päätimme kohottaa oman kunnianhimotasomme 27 prosentista 32 prosenttiin energiatehokkuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Ja komission jäsen Kanjete sanoi, että tämä käytännössä merkitsee sitä, että Euroopan unioni pystyisi korostamaan, korottamaan kansallisia tavoitteita ja nykyisestä 40 prosentista yli 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä on luonnollisesti valittu tämä hetki hyvin huolellisesti, hyvin päättäväisesti juuri ennen COP24. Ja tämän tyyppinen ilmoitus myös auttaa meitä luomaan tarvittavan dynamiikan ennen katovitseä ja kehottaisimme myöskin muita osapuolia Pariisin sopimuksessa lisäämään kunnianhimotasoa ja ilmoittamaan, että nekin voivat tehdä enemmän nyt ennen tätä COP-kokousta. Ennen kopia komissio tulee myöskin esittelemään näkemyksessä EUn pitkän tähtäyksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisstrategiasta. Kaikki osapuolet vuoteen 2035 mennessä tulisi tehdä tällainen strategia. Ja komissio tulee tarkastamaan eri skenaarioita, joista yksi on 2050 vuoteen mennessä saavutettava nolla. Tämä analyyttinen työ tähän tulee perustumaan tieteellisiin analyyseihin, ennen kaikkea tähän 1,5 asti raportin jonka IPCC on raportissaan maininnut, josta puhuin. Tämä merkitsee sitä, että emme tee laillisesti sitovaa lainsäädäntöyritystä, vaan että katsomme, minkälaisen vision tavoista, miltä tämä strategia voisi näyttää ja siitä analysoiden. Meillä pari viimeistä päivänä meillä on ollut hyvin kattavia sidosryhmätyöryhmiä strategian osalta täällä Brysselissä – joissa on ollut mukana noin tuhat osanottajaa kahden päivän aikana. Ja tämä käynnistää sen julkisen kuulemisen, jonka olemme strategiasta, ja se tulee tapahtumaan online seuraavien 12 viikon ajan ensi viikosta lähtien. Ja sitten me esitämme tämän oman strategiamme eh, marraskuussa. Sitten ilmastorahoituksesta ja eh, sopeuttamisesta Komissio on toistanut sitä, että 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa eh, voidaan käyttää näihin kollektiivisiin tavoitteisiin, rahoitustukeen kehittyville maille. Ja tässä mielessä me olemme myöskin ehdottaneet, että lisättäisiin varojen käyttöä ilmastokysymyksiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 25 prosentilla, 25 prosentista, 80 prosentista. Ja luonnollisesti kun on kysymys kehitysavusta, me käytämme myöskin korvamerkintää. Voidaanko me seurata säännöllisesti sitä, että tämä myöskin toteutuu? Viimeisimpien lukujen mukaan vuonna 2017 tämä sopeutuminen on et, asteittain etenemässä ja se on lähes samassa tilanteessa kuin äh, nämä äh, saying that we really believe that robust domestic policies vaikutuksen sopeutumisen toimenpiteiden osalta kanssa. Tarvitaan rahoituksellisia houkuttimia, jotta saadaan aikaan ennustettavuutta ja varmuutta julkisen tahon ja talouden toimijoille. Ja tämä voi tapahtua läheisessä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. se vielä kerran kiittää parlamenttia tietystä työstä ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä edelleen tässä kysymyksessä COP24 valmistauduttaessa Katowicessa. Just. Kiitos herra Schuster. Ja nyt meillä on toinen puhuja Devdokista, anteeksi Devkosta. El, herra Koljette, joka ei ole paikalla vai on, onko? Sorry, um, Etienne Koyet, yes. Etienne Koyet, minä en ole äh, hän kollega ei ole tänään paikalla, mutta minä olen sijaisena pääosaston Devkosta me käsittelemme eh, kehitysyhteistyökysymyksiä. Muutama kommentti siihen, mitä parlamentin jäsenet juuri ovat sanoneet tästä aiheesta. Kyse on metsäkadon ja maatalouden vaikutuksesta ratkaisuihin ja nämähän ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Kyse on elinolosuhteista näissä maissa edustaja Venta mainitsi sen, että ihmiset toimivat sillä tavalla, joka välttämättä ei ole ympäristön kannalta kestävä toimintatapa, koska kyse on elon jäännistä. Komissiossa yritämme puuttua näihin kysymyksiin. Emme tietenkään voi saavuttaa kaikkia kaukaisempiakin kyliä maapallolla. Muutoin tarvitsisimme tuhatkertaisen budjetin näille toimille. Kuitenkin toteutamme globaaleja hankkeita, aloitteita eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi metsänhoidon päästöjä haluamme yhdessä hankkeessa vähentää ja nämä hankkeet, aivan niin kuin kollega sanoi jo, auttavat EUn ulkoisissa toimissa siirtymistä siihen suuntaan, että sopeudumme näihin muutoksiin ja miten yhteisöt voivat jokapäiväisessä elämässään sopeutua ilmastonmuutokseen. Nämä toimet ovat tärkeitä, niitä toteutetaan maailmanlaajuisesti ja ennen kaikkea niissä maissa, joissa on suuri teollisuussektori. Mutta jos puhumme vähiten kehittyneistä maista, niin sielläkin tarvitaan toimia, joita me edistämme. Paljon työtä tehdään myös paikallisella tasolla, paikallisissa yhteisöissä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa toimintatapa. Tarvitaan myös institutionaaliset puitteet, jotka mahdollistavat politiikan toteuttamisen. Jos ajattelemme vaikkapa metsänhoitosektoria, niin emme mitenkään voi kouluttaa ihmisiä, jos ei ole minkäänlaista seurantajärjestelmää ja metsänhoitojärjestelmää niin, että on metsänvartioita, Ähm, estetään laittomat hakkuut tai metsän poltto tai biomassan polttaminen laittomasti. Meillä on olemassa rahoituspaketti. Se koskee AKT-maita. Ja tässä allianssissa liittoumassa on toisen vaiheen toimet, 70 miljoonaa euroa seuraavalle viidelle vuodelle. Näitä toimia toteutetaan eri maissa. Jos haluatte näistä lisätietoa, niin voitte ottaa meihin yhteyttä ja mielellämme tarjoamme teille lisätietoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt olemme siis kuulleet kaikki puheenvuorot. Eikä jää muuten sen tällainen kommenttia. Ja näin me sitten päätämme tämän kohdan esistalla ja jatkamme keskustelua sitten joko elokuun lopulla tai syyskuussa kokouksessa. Tämä asia on siis nyt käsitelty. Nyt me siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kysymys on digitaalis- kehitystä edistävästä digitalisaatiosta, köyhyyden vähentäminen teknologian avulla. Hyvät kollegat, me kävimme ensimmäisen keskustelun toukokuussa. Tänään meillä on nyt toinen tilaisuus tarkastella tätä asiaa. Me tiedämme, että digitaalistuminen muuttaa syvällisesti yhteiskuntiamme. Tämä uusi valankumous ei tietenkään sulje pois kehittyviä maita. Sallika minun esittää yksi silmiinpistävä esimerkki. Nyt on enemmän kotitalouksia kehittyvissä maissa, joilla on matkapuhelin, kuin sellaisia, joilla on mahdollisuus saada sähköä tai puhdasta vettä. On totta, että tämä, tätä kehitystä ajaa ennen kaikkea teknologinen edistys, kysyntä ja kaupalliset mahdollisuudet. Kuitenkin tarvitaan politiikkaa tämän prosessin seuraamiseksi. Eräät suurimmista haasteistamme liittyvät siihen, että päästään eroon digitaalisista kuiluista ihmisten välillä, jotka johtuvat siitä, että on erilaisia mahdollisuuksia. Kysymys on myöskin siitä, mikä on kohtuuhintaista ja onko olemassa digitaalista lukutaitoa. Hyvä politiikkaa tarvitaan sen turvaamiseksi, että on hyvä digitaalinen infrastruktuuri, jotta voidaan maksimoida sosiaaliset, taloudelliset ja demokraattiset hyödyt. EU, samoin kuin sen jäsenvaltiot ja muut avunantajat, myöskin jo tukevat digitaalistumista. Viimeisten 20 vuoden aikana komissio on tukenut hankkeita digitaalisella alueella. Arviolta 350 miljoonaa euroa käytettiin viime vuosikymmenellä digitaalisiin aloitteisiin. On kuitenkin tärkeää, että komission Digital for Development lähestymistapa ei tule toimenpanuksi eristyksissä, vaan osana kaiken kattavaa kehityksen strategiaa ja poliittista vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa. Keskustelun aluksi annakin nyt puheenvuoron esittelijällemme Bogdan Brunon Ventalle. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission digitaaliostrategian jälkeen viime vuonna ilmoitettiin, että parlamentti on päättänyt laatia mietinnön tästä asiasta. Ja ensinnäkin, kollegat, haluaisin kiittää Kalman Jesperiä sihteeristöstä tästä erinomaisesta työstä. Digitaalisessa teknologiassa on valtavasti potentiaalia, kun ajatellaan köyhyyden vähentämistä, kilpailukyvyn parantamista ja työpaikkojen luomisessa. Ja tämän lisäksi digitalisaatio etenee nopeasti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ja näin ei ole täysin hyödynnetty ihmistä, inhimillistä pääomaa, jotta päästäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Mietinnön alkuosa on yleisempi. Siinä puhutaan yleisistä periaatteista ja haasteista digitaalion alalla. Ja toisessa osassa on keskitetty eri aloihin, jotka liittyvät tähän ilmiöön. Mietintöä laatiassamme järjestimme kuulemisen huhtikuussa ja saimme palautetta sidosryhmiltä, IT-alalta ja tärkeiltä järjestöiltä, jotka tekevät työtä digitalisaation alalla. Sihteeristön kanssa järjestimme sidosryhmien kanssa kokouksen. Olemme keskustelleet siellä jo tästä tekstistä ja olen ottanut mukaan pyynnön, jonka sain SNDn varjoesittelijältä Guerrero Salomilta, joka liittyy kohtaan 20 humanitaarinen apu. Me kaikki tiedämme, että tämä on miten osaltaan edetty nopeasti. Määräaika tarkistusjättämiselle on 31. elokuuta. Ja keskustelua ja tarkasteluita käsitellään 24. syyskuuta ja äänestys on sitten 9. lokakuuta. Odottelen teiltä kommentteja ja ehkä teillä on myöskin tarkistusehdotuksia. Kiitos. Thank you very much. And there is no end... Ki- kiitos. Muita varjoesittelyitä. Aha, olkaa hyvä, olkaa hyvä. Yksi onkin paikalla, joka juuri tuli saliin. Florence Mac uh, Greens, please. Vihreistä edustaja Marcellesi. Thank you very much. Muchas gracias. Kiitos. Muchas gracias al... Kiitoksia esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Pari kommenttia tästä ehdotuksesta. Tuen sitä, mitä hän sanoi siitä, että meillä pitää olla kokonaisnäkemys kehityksestä, koska kun ajatellaan uuden teknologian kehitymistä ei pelkästään Pohjois-Euroopassa, vaan myöskin Etelässä, ja samanaikaisesti meidän täytyy hiukan kriittisemmin miettiä teknologian kehittymistä eteläisissä maissa. Ehkä tästä haluaisin kuulla hiukan enemmän ja me vihreät teemme tähän liittyen tarkistuksia. Ja tietysti meidän täytyy myöskin ajatella painopistealueita, jotka liittyvät kehitykseen, koska monissa maissa – ei niinkään tarvita enemmän digitalisaatiota, vaikka sitä kyllä tarvitaan, vaan me tarvitsemme esimerkiksi ihan perusterveydenhuoltoa. Ja jos ajatellaan budjettikysymyksiä, niin ensimmäiseksi täytyy miettiä, miten voidaan kattaa nämä perustarpeet ennen kuin siirrytään digitalisaatioon. Esimerkiksi omassa maassamme meillä oli hyvin syvä teollistumisprosessi ja tilanteemme on hyvin erilainen – Eli ensin täytyy miettiä painopistealueita, joita meillä on. Nythän budjetti on hyvin rajoitettu. Sitten digitaalinen kuilu, sitä pitää analysoida ja varmistaa, että ehdotuksemme eivät lisää digitaalista kuilua. Yksi esimerkki, eli maatalous. Mehän tiedämme, että digitalisaatio ja teknologia voi auttaa erilaisten järjestelmien käytössä. Esimerkiksi useissa maissa maatalousbisnes on hyötynyt uudesta teknologiasta ja digitalisaatiosta. Ja myöskin Etelä-Euroopan maissa digitalisaatiota voidaan hyödyntää maataloudessa. Ja kuten FAO on muistuttanut, niin tämä on tulevaisuuden järjestelmä, jotta voimme ruokkia kansalaisemme. Sitten verkkoturvallisuus. Tähän liittyy paljon haasteita. Mehän tiedämme, että kun on yhä enemmän viestintää ja muuta teknologiaa, niin myöskin uudet rikollistyypit, nämä e-rikolliset käyttävät uutta teknologiaa. Ja erityisesti Etelä-Euroopan maissa sääntely ja instituutiot ovat paljon heikompia kuin pohjoisessa – Eli siksi meidän täytyy vielä korostaa tätä verkkoturvallisuuskysymystä. Ja sitten yksi asia, joka puuttuu mietinnöstä, on uuden teknologian ympäristövaikutus. Mehän tiedämme, että uuden teknologian ympäristöjalanjälki on merkittävä. Vaikka esimerkiksi nämä pilvipalvelut, niin eh, eivät ne ole immateriaalisia, vaan hyvin materiaalisia – ne, ovat, ne aiheuttavat myöskin päästöjä ja mihin menee energiaa. Eli täytyy muistaa, että koko maailmaa ei voida digitalisoida ottamatta huomioon planeettaa ja ympäristöjalanjälkeä. Ja sitten rahoituskysymykset. Meidän täytyy yhdistää nämä eri asiat ja katsoa, miten tämä yhdistetään digitalisaatioon. Meidän täytyy taloudellisesti auttaa näissä kysymyksissä jäsenvaltioita. Eli nämä kohdat halusin ottaa esille mietinnöstä. Uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä näissä asioissa, jotka mielestäni ovat keskeisiä, jotta pystymme parantamaan tekstiä ja saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan haasteista, joita liittyy digitalisaatioon Etelä-Euroopan maissa. Kiitos. Okay. Then we... Hyvä. Ja sitten puheenvuoron saa komission edustaja Paolo Cicarelli. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Paolo Ciccarelli. Olen pääosasto DevKossa töissä. Edustan pääosastoani ja käsittelen nimenomaan digitalisaatiota. Ensin haluaisin kiittää esittelijää ja tätä valiokuntaa tämän hyvin tärkeän aiheen käsittelystä – kehitysagendalle. Tämä aihe on myös noussut ja on rohkaisevaa nähdä, että Euroopan parlamentti ottaa aiheen huomioon. Viime toukokuussa tämä valiokunta antoi jo mahdollisuuden esitellä sitä työtä, jota me teemme digitalisaation alalla. Meillä on henkilökunnan työasiakirja digitalisaatiosta kehityksen tukena ja tästä systeemisestä lähestymistavasta, jota asiakirjassa käsitellään. Nyt meillä on mahdollisuus päivittää tietoja siitä, mitä olemme tehneet ja mitä tällä hetkellä teemme mitä olemme tehneet siitä lähtien, kun tämä työasiakirja otettiin käsittelyyn. Nyt on jo mainittu, että noin 350 miljoonaa viimeisen vuosikymmenen aikana on käytetty digitalisaatioon. Vertaisin tätä lukua siihen, mitä teimme vuonna 2017, vain sen vuoden aikana – yli 110 miljoonaa sidottiin digitaali-infrastruktuurihankkeisiin ja yhteyshankkeisiin. Kyse on huomattavasta tehostuksesta, jos vertaamme tätä 10 vuoden ajan 300 miljoonaa. Eli havaitsette varmasti, että nyt ollaan aivan toisenlaisella vauhdilla etenemässä digitalisaatiokysymyksissä. Tämä työasiakirja, jota laadimme, toteaa, että pidämme digitalisaatiota, digitalisaatiota kehitysyhteistyön mahdollistajana. Emme niinkään pidä digitalisaatiota äh, toiminta-alana sinällään, vaan viittaisin kollegan puheenvuoroon ja äh, vahvistaisin, että kyse ei ole eri painopisteiden välisestä kilpailusta. Eli digitalisaatio vaikkapa suhteessa koulutukseen tai muihin kysymyksiin. Pikemminkin tässä pohditaan sitä, miten voimme vahvistaa sellaista digitalisaatiota, joka osaltaan taas vahvistaa varsinaista toiminta-alaa, vaikkapa koulutusalaa tai maatalousalaa. Kyse ei ole niinkään prioriteettien valinnasta, vaan kyse on siitä, että otamme huomioon sen, että kun työstämme digitalisaatiota, voimme samanaikaisesti vahvistaa kaikkia painopistealueita. Kun kyse on esimerkiksi sähköisestä terveydenhuollosta, niin noudattamamme politiikka keskittyy aina terveydenhoitoon. Emme ajaudu syrjäreiteille sen suhteen, miten digitalisaatiota toteutetaan. Eli tätä keskustelua käydään Äh, nimenomaan asiantuntijoiden kesken terveydenhuollon alalla. Ja sitten pohditaan lisäksi sitä, miten digitalisaatio voisi tätä politiikan ydintä tukea. Kyse ei ole kilpailuasemasta, vaan siitä, että tehostamme kehitysyhteistyötä digitalisaation avulla. Energia-alalla voimme todeta, että tälläkin on selkeä yhteys digitalisaation ja energiakysymysten välillä – digitalisaatio voi tarjota oman panoksensa energiajärjestelmien kehittämiseen. Ja sitten kun ajattelemme hyvin kaukaisia alueita Afrikassa, ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämään digitaalisia välineitä, älypuhelimia ja niin edelleen. Kannustimina voi toimia uusiutuva, uusiutuva energia ja sen saatavuus. Usein mallimme on sellainen, jossa esimerkiksi hyödynnetään aurinkopaneeleita ja niiden kautta saadaan energiaa äh, mobiililaitteisiin. Tämäkin on tärkeää, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. No sitten takaisin digitalisaation rooliin mahdollistajana. 110 miljoonan lisäksi, jolla rahoitetaan digitaalista infrastruktuuria – Olemme käyttäneet kutakuinkin 200 miljoonaa sellaisiin ohjelmiin, joilla tuetaan esimerkiksi terveydenhuoltoa, maaseutua, koulutussektoria ja niin edelleen. Haluaisin todeta, että mietinnössä minua miellyttää se seikka, että mietinnössä puhutaan osallistavuudesta ja siitä, että ketään ei jätetä, ketään ei hylätä. Meillä on myös ohjelmia, joilla tuetaan digitaalista osallisuutta. Ja näissä ohjelmissa huomioidaan naiset ja erityisesti kaikista köyhimmät. Sitten valmistelemme myös tutkimuksia – joissa pohditaan sitä, miten paremmin voitaisiin voimannuttaa naisia näiden ohjelmien kautta ja joissa myös digitalisaatiolla on oma osuutensa. Loppuun haluaisin vielä mainita sen, että perehdymme myös yksityisen sektorin tilanteeseen. Sillähän on suuri rooli digitalisaatiossa – Kyse on tärkeästä kumppanista silloin, kun digitaalisen talouden mahdollisuudet halutaan todella ottaa käyttöön. Investointisuunnitelmassa on tärkeä hanke. Varmasti tunnette oikein hyvin tämän takuu mahdollisuuden ja yksi toimintamahdollisuus on nimenomaan digitalisaatio. Olemme saaneet paljon ehdotuksia tähän digitaaliseen osuuteen hankkeessa ja kaksi ehdotusta on jo viimeistelyvaiheessa. Toinen niistä käsittelee digitaalista terveydenhuoltoa ja toinen aivan erityisesti digitaalitaloutta. Loppuun haluan vielä toistaa kiitokseni esittelijälle ja tämän valiokunnan jäsenille. Digitaalisen kehityksen periaatteen huomioiminen kehitysyhteistyössä on lisäarvo. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Yksi kommentti siitä, mistä komission edustaja puhui, eli ympäristövaikutus. Teidän pitäisi hiukan puhua tästä kyllä syvemmin, koska tätä keskustelua on jo käyty myöskin liikennevaliokunnassa ja meidän täytyy miettiä energiamuutoksia, kiinteistöenergian käyttö, ja tiedän, että komissio ei vielä ole tehnyt arvioita näiden toimien ympäristövaikutuksista. No, yhtäältä voidaan käyttää teknologiaa, esimerkiksi näitä älyverkkoja ja uusiutuvaa sähköä, mutta sitten esimerkiksi nämä asiat, joita meillä on, nämä kännykät, eivät nämä ole immateriaalisia. Tämä laitetaan pistokkeeseen, joka sitten yhdistyy sähköverkkoon – Eli me tiedämme täydellisesti, eli näiden kahden välillä olemmeko plussan vai miinuksen puolella. Ja meidän täytyy ottaa tämä mukaan myöskin energiapolitiikkaan ja kehitysyhteistyöpolitiikkaan eu ja komissiossa. Ja tällä hetkellä näin ei ole. Eli me voimme parantaa energiatehokkuutta, mutta samanaikaisesti kun on yhä enemmän näitä välineitä, niin se vaikuttaa sitä, että toisaalta sitten vaikutamme kielteisesti ympäristöön ja tällä tavalla myöskin käytetään hyvin paljon raaka-aineita. Eli on tärkeää, että tämä on mukana Euroopan komission tekstissä, koska eivät näissä asioissa aina kaikki voita. Eli on tärkeää, että tämä näkyy mietinnössä ja komission teksteissä ja pyytäisin nyt todellakin, että tämä vihdoinkin otettaisiin huomioon. Kiitos. Okay, would you like to answer? Haluatteko vastata? My answer is that I agree. Vastaisin, että olen samaa mieltä. Tämä on otettava huomioon. Siitä ei ole epäilystäkään. Suhtaudun asiaan hyvin myönteisesti ja varmasti kun työ kehittyy, niin analysoimme aivan varmasti tätäkin kysymystä. Thank you. And then... Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijämme, edustaja Venta. Switch to... puhua Espanjaa nyt. Joten todellakin monet kiitokset näistä kommenteista. Yksinkertaisesti eräs, jonka mainitsit. Siis kun me puhumme nyt tästä turvallisuudesta, on asia, joka on hyvin tärkeä, joka mainitsit, on asia pitää yhdistää. Digitaalinen maailma sisältää myöskin vaaroja. Maatalouskohta 28. Eh, Haluaisin mainita tämän se, että on Enikeker euron ehdotus, joka on myöskin mainittu, on hallinto. Se on kohdassa 22, jonka osalta voisin sanoa, toistaa sitten, että pitää olla hiukan varovainen, koska meillä on tämä näkökanta näissä maissa. Sitten terveys on hyvin tärkeä kysymys. Samoin myöskin yhteydet, tapaamiset, joita me olemme järjestäneet joissakin maissa – on tällaisia etäisiä alueita, jo, niin siellä voi käyttää nykyaikaisia välineitä, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Ebolasta ja vastaavaa. Tästä olen yhtä mieltä. Tätä voidaan parantaa. Sitten tässä olivat nämä muutamat kohdat, mutta olen todellakin yhtä mieltä siitä, että kun me puhumme ilmastosta ja ekologiasta, tämä on hyvin tärkeä yksi asia auttaa toista. On, on kysymys siitä, että näitä kaikkia asioita on puolella. Nämä ihmiset haluavat kuitenkin ymmärtää, silloin kun ovat taistelemaan epidemioiden kanssa tai nälän kanssa tai ongelmien kanssa ja heiltä ei ole pääsyä kaikki tietoja. Digitaalinen maailma voisi auttaa heitä. Sitä kautta me voisimme myöskin helpommin, nopeammin päästä siihen äh, niihin tuloksiin, joita haluamme meidän kestävän tavoitteiden osalta. Ja tässä valiokunnassa uskon, että tulemme pääsemään yksimielisyyteen ja odotan äh, tarkistuksia ja tätä kautta voi parantaa tekstiä, mutta kuten sanottu, jotkin asiat on jo mietinnössä mainittu ja pitää ehkä käsitellä syvällisemmin asioita ja katsoa, että mitään ei ole unohdettu. Haluan kiittää vielä yhteistyöstä tässä valiokunnassa ja todellakin tulemme varmastikin pääsemään eteenpäin. Kiitos. Thank you, Mr. Venta. Kiitos, edustaja Venta. Nyt kaikki puheenvuorot on käytetty. Määräaikaa tarkistuksille on, on 31. elokuuta kello 10. Ja näin päätämme tämän kohdan esityslistalla. Tulemme kohtaan 15. Kyselytunti. Kysymyksiä ei ole tullut tätä kokousta varten. Ja siitä kaikki. Sitten kohta 16, muut mahdolliset asiat. Nyt eh, seuraavassa kokouksessa, seuraava kokous on sitten lokuun lopulla. Näin päätänkin tämän valiokuntamme kokouksen ja minä toivotan teille kaikille kaikkea hyvää kesätauolle ja kaikkea hyvää tulevaisuutta varten ja olen varma siitä, että me kaikki saamme mukavan ja lämpimän kesän, missä sitten olemmekin ja missä sitten vietämmekin lomaa. Joten, joten tavataanpa sitten taas elokuussa.